So, good afternoon. I think we should make a start. No niin, hyvää iltapäivää. Voisimme varmaan aloittaa. Barbara, pyydän anteeksi. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on tärkeää työtä tehtävänä tänä iltapäivänä. Ensinnäkin tulemme tarkastelemaan tarkistuksia edustaja Parvanovan lausuntoluonnokseen. Tämä on lausunto naisten asiain valiokunnalle, joka koskee julkisesti noterattujen yhtiöiden toimivan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamiseen. Ja edustaja Parvanova on ähm, meidän esittelemme edustaja Grief on EPP varjoesittelijä. Minä olen ECRssä varjoesittelijänä. Olen tässä ainoa mies. Äh, kukaan ei ole vielä vastustanut, mutta minä tunnen kyllä aiheen oikein hyvin. No nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Parvanovalle, jotta hän voisi kertoa tarkistuksista ja äh, meillä on kaiketi myös kompromisseja, eikö niin? Äh, Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia, jotka tekivät tarkistuksia heidän tekemästään työstä, mutta erityisesti varjoesittelijät auttoivat kovasti siinä, että saisimme tasapainoisen lausunnon eikä syntyisi jännitteitä valiokuntamme jäsenten kesken, kun on kyse näinkin kiistanalaisesta aiheesta tai ehdotuksesta. Haluaisin sanoa, että Yleisesti ottaen tämä asia ei ole niin vaikea, jos yritämme löytää siihen viisaan lähestymistavan. Ja tämä me yritimme tehdä pitää kiinni IMKON toimivaltuuksista ja yrittää saada aikaan tasapainoisen ehdotuksen, joka on hyödyksi kaikille ja vastaa odotuksiin ilman ristiriitoja. Nyt meillä on 66 tarkistusta ja onnistuimme tekemään kuusi kompromissiehdotusta. Ensimmäisen kompromissin pitäisi olla helppo. Tässä vain viitataan komission tutkimukseen naisten valintojen vaikutuksessa kulutukseen ja tämä alkuperäinen ehdotus viittasi Äh, minun tekemääni tarkistukseen ja myöskin edustaja Le Gripin tarkistukseen, mutta nyt meillä on tällainen yleinen kuvaus äh, niin, että äh, enemmistö yleisestä kulutuksesta sitä vastaavat naiset. Tämä on komission tutkimus ja sen ei pitäisi olla monimutkaista. Sitten kompromissi kaksi viittaa tähän meidän vastuuseemme, eli kun on kyse not, ei julkisesti noteratuista yhtiöistä, että meidän pitäisi olla vastuullisia virastojemme ja instituutioidemme suhteen, erityisesti EKP on ongelmallinen, mitä tulee sukupuolten väliseen tasapainoon. Meillä on ehdotus, ettei mainitsi mainittaisi erikseen Euroopan keskuspankkia. Tämä oli joidenkin kollegojen jättämä tarkistus ja olen täysin samaa mieltä siitä, että jos nimeltä mainitsemme toimielimet, joilla on ongelmia, niin sitten meillä var, meidän varmaan täytyy mainita ne kaikki, vaikka parla Mentistähän meillä on tämä ehdotus Euroopan keskuspankin johtokunnasta, jota neuvosto ei noudata. Mutta jos viittaamme EUn virastoihin ja elimiin, niin sitten kaikki jotka haluavat tukea EKP, että sitä mainitaan erikseen, niin he voivat sitä tukea. Muussa tapauksessa meillä on erillinen äänestys ja se jää pois tästä ehdotuksesta. Kompromissi kolmen ei pitäisi myöskään olla ongelmallinen, koska se rohkaisee jäsenvaltioita jakamaan tietoa ja parhaita käytänteitä. Tämä on asia, jota hyödyntää useissa lainsäädäntöehdotuksissa, rohkaista tiedonvaihtoon. Sen ei pitäisi olla vaikeasti tuettava asia, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen. Sitten kompromissi neljä. Se perustuu Anna Hedin, Herra Harberin ja tuonne Mandersin tarkistuksiin. Ja siinä puhutaan avoimista viroista, ilmoituksista ja hakemuksista ja se on suhteessa kompromissiin kuusi, jossa sanotaan, että meillä pitäisi olla kriteerejä tällaisia työpaikkahakemuksia varten ja työpaikkailmoituksia varten. Ja sitten viimeinen on tämä kompromissi viisi, joka varmasti tyydyttää monia skeptisimpiä kollegoja. Siinä sanotaan, että meidän tulisi kunnioittaa jäsenvaltioiden taloudellisia ja oikeuspuitteita. Ja tämä perustuu edustaja Harberin ja Le Gripin ehdotuksiin. Joten toivon, että nyt kollegat löytävät tasapainoisen lähestymistavan ja voivat tukea tätä lausuntoa ja että voimme pitää kiinni näistä kompromisseista. Kiitoksia oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Parvanova, eh, myös teidän hyvästä työstänne näiden kompromissien laadinnassa. Nyt annan varjoesittelijöille puheenvuoron ja sitten muut jäsenet. Edustaja Legrip. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen valmistelija hänen työstään tästä lausunnosta, joka minun mielestäni on tärkeä askel tuolla tiellä, jota kuljemme kohti sukupuolten tasa-arvoa ja sitä, että naiset voisivat saada paremman sijan päätöksenteossa ja erityisesti kun kysymys on taloudellisten päätösten teosta. Muistutan hyvin lyhyesti, että aiemmissa puheenvuoroissa EPP-ryhmän puolesta. Minä tuin kaiken kaikkiaan tätä tapaa, jolla Euroopan komissio on tässä direktiiviehdotuksessaan asian esille ottanut myönteisellä rakentavalla halukkaalla tavalla. Tähän on puututtu siellä ja äh, tämä mielestäni on myöskin äh, täytäntöönpanoltaan aika tai käytännönläheisillä aspekteilla ajateltuna aika joustavakin tämä lähestymistapa. Ja tämä osoittaa, että otetaan huomioon realiteetit, mutta samanaikaisesti toimitaan joustavalla, mutta kuitenkin napakalla tavalla. Ja tämä näkyy myöskin mielestäni tässä lausuntoluonnoksessa. Minä olen esittänyt jotakin tarkistuksia ryhmämme nimissä, ja niiden tarkoitus on päästä siihen, että naisten pätevyys tulisi otetuksi huomioon huomioon samalla tavalla kuin miestenkin. Ja tämä tuntuu olevan ikään kuin ongelman ydin, koska meidän täytyy ottaa huom- tai pyrkiä siihen, että nämä valintaprosessit ovat avoimia ja reiluja, tasaveroisia, koska tämä mielestäni on syy siihen, että naisia ei ole riittävästi näissä johtoelmissä. Näitä kompromissiesityksiä on siis tehty. Kiitokset niistä. Varmasti voimme kaikki niihin yhtyä tämän kompromissi kakkosen lisäksi. Siis koska äh, jos ajatellaan sen muotoilua ja tämän hetkistä muotoa, niin valitettavasti kuitenkaan emme ole päässeet neuvottelussa hyvän tuloksen, niin että tämä kompromissi kaksi jää niiden kompromissien ulkopuolelle, jossa kaikki ryhmät olisivat olleet asian takana. Mutta olemme kuitenkin äh, äh, tuollaisen erillisen äänestyksen puitteissa kenties päästy tyydyttävään tulokseen, niin että mm, sitten lopuksi voisimme antaa suostumuksemme äh, sellaiselle tekstille, jota olisi hiukan muokattu, erityisesti kun EKPstä, niin tämähän ei suoraan ole tämän direktiivin soveltamisalan puitteissa ja tuntuu siltä, että tämä tekniikka, äh, että nimetään jokin toimielin, niin ei ole ihan paikallaan kenties. Voidaan kyllä sanoa, että EU-toimielimet, komissio, parlamentti ja niin poispäin, myöskin ne voisivat edetä tällä tiellä niin, että otettaisiin paremmin huomioon naisten rooli päätöksenteossa, mutta ei tällä tavalla mielestäni ole aiheellista lähteä nimeämään yksittäisiä toimielimiä. Sitten näistä muista tarkistuksista, joita muut kollegat ovat jättäneet, meidän linjamme, kantamme on ollut aika selkeä ja yksinkertainen. Me haluaisimme olla uskollisia tämän direktiivehdotuksen periaatteelle ja soveltamisalalle. Ja joko siis heikennetään tai vahvistetaan näitä nykyisen direktiivehdotuksen ehdotuksia tai säädöksiä, niin tämä ei ole hyvä asiaan. Joka tapauksessa EPPn kanta on se, että emme tue kuutta ja 56 tarkistustasoustarkoituksia 6 ja 56, koska ne haluavat jättää sieltä pois sen, että tietyn määrän tietty, tämä 10 prosentin yritykset jäisivät sieltä ulkopuolelle. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Head. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Head. Tack så mycket, ordförande. Först... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi minä haluaisin vähän pohdiskella sitä, miltä täällä näyttää täällä salissa. Meillä on yleensä kaikki paikalla ja täällä on usein naisiakin paljon, mutta nyt kun me katsomme tänne, niin meillä on kaksi urheaa miestä paikalla ja hyvin paljon tietenkin mukavia naisia. Minun mielestäni on hyvin ikävää, että tällainen kysymys ei vaikuta miesten mielestä kiinnostavalta. Jos katsotaan Lissabonin sopimusta, niin, niin kyllä tässä nyt vähän vaikuttaa siltä, että, että miehet eivät nyt kanna vastuuta tästä kysymyksestä ja minua todellakin ottaa aivoon. Kiitän esittelijä hyvästä yhteistyöstä ja tässä on oikein hyvä yritys saada nämä kompromissit uh, kasaan ja olen hyvin tyytyväinen tähän työhön. Me sosiaalidemokraatit kuitenkin olemme ottaneet uh, esille muutamia tärkeitä kysymyksiä ja ensimmäinen niistä on tämä avoin menetelmä silloin, kun etsitään uusia johtokunnan jäseniä täytyy olla mahdollisuus eh, edetä, jos, jos huomaa, että on joutunut eh, syrjinnän kohteeksi. Sitten sanktiot, niiden täytyy olla melko voimakkaita, koska muutenhan niissä ei ole mitään järkeä. Se on vain ihan yhtä tyhjän kanssa, jos ei kunnollisia sanktioita saada sovittua. Sitten on vähän tällainen arkaluontoisempi kysymys me haluaisimme, että komissio tarkastelisi mahdollisuutta, että nämä listaamattomat yhtiöt myös tulevaisuudessa olisivat myös tämän lainsäädännön piirissä. Tällä tavalla sosiaalidemokraatit ajattelevat ja me odotamme kiinnostuneena, mitä äänestys tuo mukanaan huomenna. Uh, Mrs. Rula, did you... Edustaja Ryylä, halusitteko te puhua? immer den falschen Knopf. Minä painan aina väärää nappia, toinen ei nimittäin toimi. Äh, minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja näistä kompromissiehdotuksista. Me tuemme äh, häntä täysin. Valitettavasti eivät kaikki ryhmässänne äh, tue teitä. Olisin ollut kovin iloinen, jos edustaja Manders olisi ollut täällä. Hän teki paljon tarkistuksia, mutta valitettavasti hän ei nyt sitten osallistu keskusteluun. Herra Rosfor on täällä kyllä, mutta herra Manders hän teki useita tarkistuksia. He heikensi monia kohtia. Nyt hän ei valitettavasti osallistu keskusteluun, se on ikävää, mutta ehkä voimme myöhemmin keskustella hänen kanssaan. Te saatte kyllä meidän tukemme. Thank you very much. Well, I'm here not... Kiitoksia oikein paljon. Minä olen täällä ei vain siksi, että olen esittelijä edustaja Hedvan, koska minä kovasti haluaisin, että naisten määrä mm, johtoportaissa ja päätöksenteossa nousisi. Ja on aivan selvää, että monissa yrityksissä on tällainen lasikatto olemassa. Minun pää vastalauseeni tätä ehdotusta kohtaan on se, että se käsittelee vain hyvin pientä osaa tätä ongelmaa. Ainoa kohta, jossa komissio voi ehdottaa jotain toimintaa, nimittäin julkisesti noteratuissa yhtiöissä. Joten vaikka Olenkin sitä mieltä, että edustaja Partmanova on tehnyt tärkeitä ja hyödyllisiä muutoksia. Voimme tukea kaikkia kompromissiehdotuksia ja siksi laajalti tuen tätä lähestymistapaa. Niin se tosiseikka, että komissio on mahdollistanut sen, että jäsen, valtiot ryhtyvät toisiin kuin laillisiin toimenpiteisiin, tämmöisiin vapaaehtoisiin toimenpiteisiin, antaa tämän mahdollisuuden, niin se on mielestäni sopivaa. Joissain maissa, kuten Norjassa, tällaiset lait ovat toimineet varsin hyvin, mutta kysymys on se, että Muuttaako naisten osuuden lisääntyminen eh, johtokunnissa eh, yrityskulttuuria? Tämä riippuu hyvin paljon siitä, miten paljon nämä ihmiset eh, ovat mukana yrityksen toiminnassa ja suurisyrityksissä tämä on välillä vaikeaa. Tässä on kyse kulttuurillisesta ongelmasta, joten monet asiat menevät syvemmälle kuin tämä pelkkä muutos voisi asiaan vaikuttaa. Minä sanoisin, että julkisella sektorilla, enkä nyt ole nähnyt maakohtaisia lukuja, niin naisten asema on parempi julkisella sektorilla. He ovat useammin johtoportaassa kuin yksityisellä sektorilla. Ja siksipä olen sitä mieltä, että tässä on kyse myös yrityskulttuurin kysymyksistä, tapa, millä naisia edistetään, heitä arvioidaan, rekrytoidaanko heitä vai ei. Ja e, jos minulta kysyttäisiin, että miten tilannetta voitaisiin parantaa, niin minä tekisin tällaisia vertais tutkimuksia suurten yritysten ja suurten julkisen talouden mm, instituutioiden välillä. Esimerkiksi Ison-Britannian virkamieskoneiston uudistusohjelma johtaa eräs nainen, jonka tunnen erittäin hyvin. Joten kyllä tällaista etenemistä uralla on tapahtunut. Äh, jota haluaisin kiittää edustaja Parvanovaa hänen työstään. Toivottavasti pystymme äh, tekemään hyödyllisen lausunnon kollegoillemme naisten asian valiokunnassa, koska meillä harvoin on yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. On hyvä, että meillä sitä nyt on. Ja ovat tässä kommentoineet äh, myös naisia tärkeinä päätöksentekijöinä ja kuluttajina. Nämä ovat asioita, joita, mm, joissa meidän mietinnöissämme on käsitelty. Nämä ovat asioita, joita voisimme ehkä sitten huomioida myös myöhemmässä vaiheessa. Tässä nyt minä puhuin ryhmäni varjoesittelijänä ja minä ryhdyin tähän hommaan ihan vapaaehtoisesti. Joten nyt puhun taas puheenjohtajana. Minulla on ainoastaan yksi ähm, lisänimi listalla, niin edustaja Zavela. Äh, tämä on nyt hänen toinen puheenvuoronsa tällä valiokunnassa, että mielelläni annan hänelle puheenvuoron. Onko vielä muita puhujia? Ja sitten edustaja Weiler, olkaa hyvä. report wouldn't come at a... Kiitos. Tämä ei olisi voinut tulla parempaan aikaan tämä lausunto, koska naisten tasaveroinen osallistuminen kaikilla sektoreilla on todella tärkeää demokratiaa ajatellen myös. Ja naisten osallistumisen politiikkaan ja taloudelliseen hallintoon on todella monissa maissa polttava kysymys ja sen takia mielestäni tämä on erittäin tärkeä välttämätön asia. Kuitenkin ja se, että naisia ja miehiä olisi yhtä paljon korkeissa päättävissä elimissä, niin että ne heijastelisivat yhteiskunnan tasapainoa ja että myöskin tämä olisi kaikin puolin hyödyllistä yhteiskunnalle, niin tässä myöskin komissio peräänkuuluttaa parempaa sukupuolten tasa-arvoa päätöksenteossa. Usein naiset ovat päässeet jopa Äh, monissa tapauksissa erittäin hyvin, jopa parempiin tuloksiin. Että tämä on sellaista hyvää, mitä voi yrityksille tästä koitua. Ja haluaisin myöskin sanoa, että miehillä ja naisilla on tietysti erilaisia elämänkokemuksia äh, sen takia, että sosiaalisesti ja biologisesti he ovat eri tavalla rakentuneita. Tämä voi kuitenkin myöskin vaikuttaa heidän edustuksensa kaikilla osa-alueilla. Parempi sukupuolten jakautuminen päätöksenteossa kuitenkin tuki toisi todella paljon hyviä hyviä tuloksia ja monissa yrityksissä sekä myöskin makrotaloudellisessa mielessä tämä voi johtaa pysyvämmästi parempaan taloudelliseen kasvuun. Kun ajatellaan naisia, no minähän tulen Maltalta ja puhun tässä nyt Maltan tilanteesta, niin on muistettava se, että koulutettujen, korkealle koulutettujen naisten määrä lisääntyy vuosittain ja hyvin usein yliopistosta valmistuneista 60 prosenttia on naisia. Tämä on todella suuri luku ja tämän takia ei pitäisi varmasti olla vaikeata löytää päteviä naisia näihin johtaviin tehtäviin. Mutta on muistettava kuitenkin, että miehet ja naiset ovat edelleen kasvatetut eri tavalla eri yhteiskunnissa ja pyrimme tietysti, olemme jo pitkään pyrkineet tasa-arvoon, mutta hyvin usein miehet tai pojat kasvatetaan miesten rooliin, tytöt naisten rooliin. Tällä tavalla tämä sitten vaikuttaa ja tekee eroavaisuuksia käytöksiä, koska tähän on koulutettu ja kasvatettu. Mutta tällä tavalla tässä jää vain yksi uusi tuore näkökulma kenties tässä työskentelyssä pois, kun naiset naiset eivät ole siellä sitä edustamassa. Ja naisia kenties jopa voitaisiin, naisilta voitaisiin ehkä saada jopa realistisempi näkökulma, ja tämä pätee niin ympäristöön, politiikkaan, rahoituksen, talouteen. Sen takia olen kaiken kaikkiaan halunnut tukea tätä Parvanovan lausuntoa ja myöskin näitä edettyjä tarkistuksia. Mrs. Kiitoksia, edustaja Vaille. Vielen Dank, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kaikkeen siihen, mitä täällä on sanottu, haluaisin vain pienen lisäyksen tehdä. Minä olen erittäin iloinen siitä, että kaikki ryhmät täällä valiokunnassamme tukevat tätä perustavoitetta. Jopa osittain, Malcolm, kuten sinä, menisivät pidemmällekin. Tämä on hieno asia, koska oikeastaan tämä valiokunta on enemmänkin talous- ja markkinasuuntautunut. En oikeastaan tiedä, miksi Inko tekee tämän lausunnon, mutta se on tärkeää, koska tämä valiokunta on merkittävä valiokunta parlamentissa, se on lakia säätävä valiokunta ja se on tärkeä rakennuspalikka tässä koko keskustelussa, myös täysistunnossa ja äänestyksessä. En minä tietenkään ajattele, että naiset ovat jotenkin parempia ihmisiä, mutta varmasti naisilla olisi sanottavaa pankki- ja rahoitusalalla ja he olisivat ehkä toimineet toisin ja näillä tämä talouskriisi ei mahdollisesti olisi ollut niin katastrofaalinen, koska naisten toimintatapa ei ole ehkä aivan näin aggressiivinen. Äh, Sitten julkisesta sektorista olen yllättynyt siitä, että julkisella sektorilla korkeimmissa viroissa ei ole kovinkaan paljon naisia, esimerkiksi ylipormestareina äh, tai niin poispäin, mutta julkisen sektorin äh, kunnian kannalta on sanottava, että ainakin Ranskassa ja Englannissa ja Saksassa ainakin naisten palkkataso on sama samasta työstä kuin miehillä. Monet naisasiavaltuutetut ovat ainakin varmistaneet sen, että syrjintää palkkauksessa ei enää ole. Tämä on tärkeä asia. Ja viimeinen asia, meidän täytyy pitää, pitää mielessä se, että että äh, edust- äh, komission jäsen Redingin täytyy tehdä monia aloitteita ennen kuin komissiossa vihdoinkin tehtiin tällainen aloite. Siksikin meidän tulisi tukea häntä, äh, miespuolisia ja ehkä myös joitakin naispuolisia komission jäseniä vastaan, jotka olisivat halunneet rajoittaa tätä ehdotusta hieman. Kiitoksia. Well, Hyvä. Kiitoksia kaikille näistä puheenvuoroista. Onko meillä komission edustaja täällä? Haluaisitteko? Anteeksi, minä nyt hukkasin tämä paperi, minun pitäisi esitellä teitä. Herra Gondek, eikö niin? Haluaisitteko kertoa meidän näkemyksenne keskustelusta ja myös komission näkemyksen asiasta? Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Parvanovalle. Me äänestämme tästä sitten huomenna. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos. Olen Mihail Kondek ja minä olen laillinen neuvonantaja oikeusasioiden pääosastossa. Minä haluaisin kiittää koko valiokuntaa tästä keskustelusta, samoin esittelijää tasapainoisesta mietinnöstä. Ja myöskin kiitän siitä, että te olette säilyttäneet direktiivin hengen se on kunnianhimoinen, mitä tulee tavoitteisiin, ja se on samalla myöskin tasapainoinen ja joustava. Kiitos. Mrs. Parvanova, do you want to just conclude? Edustaja Parvanova, haluatteko loppupuheenvuoron? To all shadows and everybody who took the floor. Kiitokset, kiitokset kaikille varjoesittelijöille, jotka kertoivat näkemyksensä kompromissitarkistuksista ja muistakin tarkistuksista. Ensiksi vielä haluaisin vakuuttaa EPPlle, että kompromissi kakkosessa on erillinen äänestys ja kaikki, jotka eivät halua lähteä nyt nimeämään ja nolaamaan EKPtä voivat äh, tietysti toimia näin, mutta äh, joskus äh, on ehkä ihan hyväkin nimetä ja nolata, koska täysistunnossa meillä on tästä kova keskustelu, mutta olette aivan oikeassa, että tämän lainsäädännön tarkoitus ei kenties ole millään lailla tuoda lisää jännitteitä kuin mitä tällä hetkellä on jo olemassa. Sitten 6 ja 56 tästä prosenttiosuudesta naisten ulkopuolelle jättäminen yrityksissä, joissa alle 10 prosenttia työntekijöistä ovat toista sukupuolta. No, olen samaa mieltä, että tämä ei pitäisi olla mikään veruke. Olen kuullut asiantuntijoita eri aroilta ja he sanovat, että tämä pitäisi aiheuttaa mitään ongelmia päätöksentekoprosessi prosessissa jokaisen vastuut ovat äh, erillään äh, työntekijöiden vastuista, eikä tällä, tässä pitäisi olla mitään ristiriitaa. Sitten ei-pörssiyritykset, no mm, tarvitaan varmasti äh, mietintää Ähm, olen saanut mieltä Rova Heedin kanssa siitä, että todennäköisesti äh, tätä pitäisi miettiä tulevaisuudessa, mutta tarvitsemme vielä lisää tietoa ja analysointia tältä osin, koska äh, tätä ei kovin paljon vielä tällä hetkellä ole. Äh, sitten kurinpitotoimet, no olen samaa mieltä ja toivoisin kunnianhimoisempia ehdotuksia, mutta en ole ihan varma siitä, että saamme tukea kovin tiukoille toimille, jotka kannustaisivat sitten jäsenvaltioita. Saattaa olla itse asiassa tekee päinvastoin. Ja ehkä ensiksi aloitamme kannustavilla toimilla sen sijaan, että lähdetään rankaisemaan heti kärkeen. Toin Mandersin tuosta, keskustelin hänen kanssaan tässä ennen kuin tulin tänne. hän on koordinaattorimme. Ja voin kertoa teille, että hän sanoi, että hän on samaa mieltä minun kanssani ja hän tukee. Tämä siis lienee hyvä viesti, hyvä merkki. Ja sitten nämä suuret julkiset ja yksityiset yritykset ja tämä vertailu, olen täysin samaa mieltä kanssani, jos näitä analyysejä voitaisiin tehdä, niin varmasti voisimme säästää itsemme näiltä Lehman, Lehman Brothers-systeemisiltä kaatumisilta, mutta tätä nyt ei ole vielä lähitulevaisuudessa kuitenkaan kaavailtu. Kiitokset vielä tuestanne ja toivon mukaan huomenna pääsemme hyvään äänestystulokseen. Kiitos. Good. Okay. Well, thank you all. Hyvä. Kiitoksia kaikille oikein paljon ja tavataan sitten huomenna äänestyksessä. Sitten menemme sen toiseen tärkeään, itse asiassa erittäin tärkeään lainsäädäntö mietintöön, jossa me olemme vastuuvaliokunta radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteenmukaistaminen. Ja tässä esitellään edustaja Weiler, edustaja Manderson, EPPn varjoesittelijä. Herra Rochefort, katatteko te hänen tehtävänsä vai meneekö se liian pitkälle vai ehkä herra Manders eh, tulee tänne vielä paikalle. Edustaja Ryyle ja minä olemme kuten yleensä varjoesittelijöitä, kuten olemme monessa asiassa näinä päivinä. Joten meillä on myös Rajirao. Äh, hän käsittelee laivoja ja äh, radioita ja markkinavalvontaa joten hän vastaa sitten komission nimissä. Edustaja Weiler on mennyt nopeasti eteenpäin tämän mietintöluonnoksen suhteen, tehnyt tärkeitä tarkistuksia, joten toivoisin, että hän nyt esittelee meille mietintönsä ja tarkistuksensa, ja sitten varjoesittelijät voivat kommentoida, ja sitten kuulemme komissiota, ja sen jälkeen puhumme seuraavista askelista, joten edustaja Weiler, olkaa hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on nyt vähän häiritsevää, hyvää edustaja Le Grip. Niin, mutta voin puhua ihan lyhyesti, koska olemme jo tavanneet varjoesittelijät ja olemme keskustelleet komission uusien ehdotusten suurista linjoista. Olemme ottaneet huomioon myös se, mitä tapahtui viime viikolla Strasbourgissa, nimittäin että hyväksyttiin Roitovan mietintö, joka osittain on meidän linjoillamme. Periaatteessa mielestäni on oikein, että komissio äh, on ehdottanut modernisointia tai sopeuttamista, koska mobiililaitteiden äh, ja langattomien sovellusten markkinat ovat kasvaneet viime vuosina ja ne tulevat vielä kasvamaan. Ja tämä hyödyttää tietenkin uusia innovatiivisia tuotteita ja luo uusia työpaikkoja, mutta se tuo mukanaan myös vaaran, että syntyy häiriöitä eri tuotteiden välillä, koska tällä koko alalla on teknisesti rajansa. Siksi meidän täytyy aina kun mahdollista lisätä tehokkuutta ja ehdottaa yksinkertaistamista myös tuottajille. Minä olen keskustellut eri sidosryhmien ja lobareiden kanssa, enkä suinkaan ottanut huomioon kaikkien mielipiteitä tietenkään, vaan huomioin myös komission näkemykset, jotka pidin monissa kohdin oikeina, mutta en kuitenkaan kaikissa kohdin. Meidän on vielä keskusteltava muutamasta asiasta, esimerkiksi äh, kun on kyse tästä rekisteröinnistä, niin siitä me emme ole vielä samaa mieltä ja ehkä viimeistä sanaa tästä asiasta ei ole vielä sanottu. haluaisin korostaa sitä, että kuluttajillekin on erittäin hyödyllistä tällainen yhdenmukaistaminen. Ehkä muistatte keskustelun vielä komission jäsen Tajanin kanssa, kun sanoin, kuinka tärkeää on se, että tavallisille kuluttajille esimerkiksi laturit yksinkertaistetaan, että ne ovat yhteen sopivia eri laitteisiin, ne käyvät kännyköihin ja mm, tietokoneisiin ja niin poispäin. Ja herra Tajani sanoi, että hän neuvottelee tuottajien kanssa ja meidän pitäisi pidentää tätä vapaaehtoista ehdotusta. Ja nyt on tehty, annettu lehdistötiedoste, että tuottajat eivät kuitenkaan haluakaan pidentää tätä vapaaehtoista sopimusta ja tämä kovasti ärsyttää komission jäsentä ja on suuri sekaannus kaapelimarkkinoilla. Jos näin tosiaan on, niin meidän pitäisi varmistaa tämä komissiolta, niin sitten meidän pitäisi mietintömme ottaa pakollinen muutos mukaan. Mm, minä en ole sitä siinä seksi ottanut, koska komission jäsen sanoi, että tämä tulee joka tapauksessa. Kyllä me pääsemme yhteisymmärrykseen. Tämä olisi kuitenkin oikein järkevää. Se, mikä on myös vaikeaa, ja tämä ei ole mitenkään uutta, tämä on uusi aihe parlamentissa muutenkin, ovat delegoidut säädökset. Varmasti myös muiden mietintöjen kohdalla, jossa on jääty jumiin äh, meidän on parlamenttina löydettävä ratkaisu, miten tämä ratkaistaan helpoiten. Teknisissä kysymyksissä tämä on ehkä vielä kaikkein helpoita, mutta heti kun on kyse poliittisista päätöksistä, niin me emme halua antaa tätä päätöstä pelkästään teknikoille. Tämä sitova, velvoittava rekisteröintijärjestelmä, tämä on eräs asia, jossa meidän pitäisi vielä tarkkaan pohtia, miten me tämän oikein säätelemme minä olen ryhmäni puolesta vielä ainakin sitä mieltä, että tämä komission velvoittava ehdotus ei tuo lisää arvoa, se on liian monimutkainen, mutta olen kyllä avoin muulle ehdotuksille, muille mielipiteille. Tällä hetkellä en kuitenkaan pidä tätä tarpeellisena. Ja mielestäni se oikeastaan heikentäisi tämänhetkistä tilannetta. Ne yritykset, jotka ovat luotettavia ja tarjoavat tuotteitaan markkinoilla, noudattavat tätä joka tapauksessa. Meidän pitäisi katsoa, miten tämä asia etenee. Sitten viimeinen asia. Tässä on kyse näistä vaatimuksenmukaisuus ilmoitusten kääntämisestä. Kyllä me varmaan pian pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, että ei tarvita 20-23 kieltä. Ei tässä ole siis kyse äh, mistään ähm, käyttöohjeista äh, kuluttajille, vaan tässä on kyse ähm, kommenteista, jotka on tarkoitettu teknikoille, teknikoilta teknikoille. Ja monet yritykset ovat meitä pyytäneet, ettei tässä äh, luotaisi turhaa hallinnollista taakkaa. Joten kokonaisuudessaan tämä on hyvä aloite. Muutamia suurempia muutoksia teemme ja ehkä varjoesittäjät haluavat tehdä vielä muutaman lisää, mutta noin yleensä niin tämä on järkevä radio- ja telepäätelaitteiden markkinoiden uudistus. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Van de Kamp. <clears throat> Meneer de voorzitter, dank u zeer. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minä haluaisin erityisesti eh, kiittää Rova Weileria tästä työstä. Ja se on ollut hyvin saksalainen tehokas tapa käsitellä tätä asiaa. Toisaalta olen sitten vähän pettynytkin, koska meidän keskellämme on hyvin vähän mielipideeroja, joten debatti on vähän vaikea käydä näistä lähtökohdista. Tämä on hyvin tekninen asia. Ja, ja siihen täytyy vain sopeutua. Rova Weilerin mietintö on sellainen, että tiedätte, että meillä EPP-ryhmänä on kontakteja teollisuuteen ja tämä mietintö otettiin hyvin myönteisesti vastaan teollisuuden puolella. Minulla on epäilemättä joitakin eh, tarkistuksia tulossa 5.6. ei ole kovin kaukana. Emmekä me nyt ihan koko tätä mietintöä siihen mennessä aivan uusiksi pane. Mutta meillä on kuitenkin tähän soveltamisalan direktiivissä jotakin sanottavaa. puhun näistä teollisuuden aloista, jotka tuottavat erinäisiä tuotteita. Tässä puhutaan vain vastaanottajista tässä direktiivistä, eikä ollenkaan puhuta komponenteista ja näistä servereistä, joiden avulla sitten kommunikoidaan. Tämä kaikki tällä kertaa. Good. Um, who's next? Mrs. Also, ich möchte mich auch... Minäkin haluaisin myöskin kiittää Rova Weileria tästä mietinnöstä ja me tuemme sitä. Ja jos, jos tässä nyt tarkistuksia tehdään, niin joka tapauksessa 27 on minun mielestäni hyvä tämä mm, mm, siis mm, rekisteröintipakon liian äh, tiukka. Ja sitten vastaanottajien mukanotto. Ja minä henkilökohtaisesti todellakin tuen näitä ehdotuksia, mitä täällä on tehty, ja minä luulen, että ei tähän nyt enää mitään muutoksia tarvita. Ja minä kiitän tätä nopeasti ja hyvin tehdystä työstä. Uh, thank you very much, Mrs. Yes, um, well, I... Niin, hyvä Ryle hyvin lyhyesti, koska Rova Vailöä tässä jo puhui näistä muutoksista, joita hän strategisesti tähän haluaa tehdä. Ja mm, varmasti monet meistä haluaisivat näin tehdä. Paljon yksityistä teknistä edustusta on tässä ollut. Se on hyvä ja olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi lähteä tätä millään lailla rekisteröimään – Samoin mitä tulee vastaanottimiin, ehkä olisi hyvä pitää kiinni olemassa olevista rakenteista uusi lainsäädäntökehys, jota tähän suuntaan nyt ajetaan aika yksityiskohtaisesti puuttuu joltain osin tähän ja varmasti trilogikeskusteluissa ja Rova Roitova on ollut mukana myöskin. Voimme ehkä keskustella varjoesittelijöiden kesken, että voimme saada tämän asian heijastumaan tätä kautta, koska kenties emme näitä kaikkia asioita pystyy esille ottamaan. Tässä on aika useita yksityiskohtia merkinnöistä ja mm, monista kysymyksistä, vaikka siitä voidaan käyttää sähköistä merkintää, joka on jo monissa tuotteissa, vaikkapa älypuhelimissa paikallaan kaikki tiedot voidaan saada sulautettuna jo tuohon ohjelmistoon ja tällä tavalla ehkä saadaan helpommin ja kattavammin ne dataa sähköisen vuorovaikutuksen kautta. Sitten mitä tulee kannettavien puhelimien tai kännyköiden latureihin, Manders olisi ollut hyvä olla paikalla tässä yhteydessä niin olen kuitenkin ihan ymmärtäväinen sen suhteen, että teknisesti tätä ei katsota tässä ehdotuksessa, mutta kun olemme kuitenkin olleet tästä asiasta kiinnostuneita, niin ehkä jokin elegantti tapa voitaisiin löytää, että komissio ehkäpä ottaisi tämän asian esille. Herra Tajani on myöskin tätä asiaa tutkailut niin, että mm, odotamme herra Mandersin tarkistuksia tältä osin, mutta kenties joudumme sitten myöhemmin hiukan eri tavalla toimimaan. Viimeiseksi vielä haluaisin viitata ja tai viitata siihen, että on ollut sellaisia kysymyksiä, ähm, jossa kuluttajat ovat valittaneet häirinnästä tai interferenssistä ähm, näissä äh, kännykkä kännyköissä ja myöskin digitaalitelevisiojärjestelmissä on ollut tiettyä interferenssiä. Ja minä insinöörinä uskon, että se johtuu siitä itse asiassa, että äh, näiden äh, sisäisten järjestelmien laatu joka siis nämä taajuudet määrittelee operaattoreilla, niin ei ole niin hyvälaatuista, että tai joku itse asiassa puhui siitä, että se on ikään kuin ovi, jossa on ne tietyt karmit ja sitten tällaiset tietyt taajuudet johtavat tähän interferenssiin. Ja kysymys on itse asiassa laadunvalvonnasta ja siitä, Ähm, EMC-direktiiviä pannaan täytäntöön. Kysymys on siis elektromagneettisten äh, järjestelmien direktiivistä, äh, mutta en tiedä, tarvitseeko tätä nyt asiaa käsitellä tässä yhteydessä. Uskon, että varmastikin aika nopeasti voimme edetä monissakin yksityiskohtaisissa kysymyksissä ja äh, voimme keskustella tästä vielä varjoesittelyiden kesken sen sijaan, että lähdemme kaikki näitä tarkastuksia jättämään ja tämä varmasti niin nopeasti kuin mahdollista. Näin. Haluaako joku vielä äh, käyttää puheenvuoron? Rova Le Grip ei ilmeisesti halua käyttää puheenvuoroa. Näin ollen herra Durand kenties haluaa nyt äh, puhua äh, seuraavana. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, uh... Kiitoksia oikein paljon. Hyvää uh, esittelijää. Äh, hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, haluaisin ensinnäkin kiittää mahdollisuudesta kommentoida tätä mietintöä. Ja jos sallitte, niin haluaisin ensin kiittää edustaja Vaileria tästä mietinnöstä. Se menee todellakin äh, tämän lainsäädännön uudistamisen äh, suuntaan, siis oikeaan suuntaan. Tarkoituksena on parantaa tuotteiden yhteenmukaisuutta vaatimusten kanssa ja parantaa lainsäädäntökehystä. Meillä on huolia joidenkin yksityiskohtien suhteen tietyissä tarkistuksissa. Nämä huolenaiheet liittyvät tietenkin tämän soveltamisalaan ja rekisteriin. Mitä tulee soveltamisalaan, ja Tässä on kyse artikloista 1, 2, 4, 16, 24 ja 87, tosan kappaleet. Nämä tarkitukset toisaalta laajentavat soveltamisalaa kattamaan pelkkät vastaanottimet ja toisaalta rajoittaa sitä lait laitteisiin ja operaattoihin, joilla on kommunikointikyky, jotka pystyvät mikä tarkoittaa sen, että tieteelliset ja lääketieteelliset laitteet jäävät ulkopuolelle. Kun me valmistelimme tätä ehdotusta, niin ajatus oli, että meidän tuli muuttaa soveltamisalaa niin, että jätetään ulkopuolelle ainoastaan vastaanottavat laitteet tai ottaa ne kaikki mukaan. Meillä on siis kaksi ehdotusta ja mm, päädyimme siihen, joka aiheuttaa vähiten hallinnollista taakkaa tai sellaiseen, jossa taakka jakautuu parhaiten. Eli tällaiset huonot, huonot vastaanottajat eivät aiheuta päästöjä. Ne voidaan jättää vapaaehtoisten standardien tai tuottajien varaan. Siksi jos meidän täytyy ottaa vastaanottoparametrit huomioon, me pystymme tekemään sen EMC-direktiivin puitteissa. Sitten tämän ehdottamamme soveltamisalan oikeudellinen etu on se, että me katamme kaikki laitteet, jotka aiheuttavat päästöjä ja tietoisesti käyttävät radiospektriä ja pelkästään niitä. Sitten äh, on yritetty äh, ennakoida tulevia teknologisia kehityssuuntauksia. Yksi asia, joka huolestuttaa, on langaton lataaminen, ei pelkästään äh, puhelinten langaton lataaminen, vaan erityisesti sähköautojen langaton lataaminen. Tässä voi olla kyse suurista Ähm, voimakkuuksista, joka todella pystyisi vaikuttamaan mm, radiospektriin. Siksi mm, tässä on suuri interferenssin riski ja haluaisimme kiinnittää huomion erääseen aspektiin. Eli mikäli tämä spektri rajoitetaan kommunikaatioon, niin sitten meidän pitäisi määritellä kommunikaatio, koska oikeudellisesta näkökulmasta ei ehkä ole selvää, onko esimerkiksi langaton lataaminen kommunikaatiota vai ei. Sitten tästä rekisteristä, ja nyt puhun tarkistuksesta 6 ja 27. Olemme, kun olemme valmistelleet tätä ehdotusta, kuulleet myös monien äh, ihmisten argumentteja Ähm, puolesta ja vastaan. Tätä äh, olisi tarkoitus käyttää ainoastaan äh, poikkeustilanteissa ja tämä on se syy, miksi tämä mekanismi, miksi äh, se astuu voimaan vasta neljä vuotta lainsäädännön voimaan astumisen jälkeen ja ottaa huomioon ne toimenpiteet, jotka löytyvät uudesta lainsäädäntöpuitteista ja jos me sitten vielä löydämme tuotteita, jotka eivät vastaa perusvaatimuksia, niin sitten markkinavalvontaviranomaiset voisivat käyttää tällaista poikkeusvälinettä. Ja tämä olisi tämä rekisteri, mutta se äh, aiheuttaisi suuren keskustelun kaikkien jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja muiden kesken. Se, mitä me emme ymmärrä, on se, että tämä rekisteri aiheuttaisi suuren hallinnollisen taakan tuottajille kahdesta syystä. Ensinnäkin, jos äh, sääntöjä ei todellakaan noudalleta, niin tuottajat ovat kyllä niitä, jotka noudattavat, koska rekisterin kustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin noudattamisen kustannukset. Ja me tiedämme tilanteita, joissa tuottajat joutuvat pois markkinoilta, koska äm, ne syrjäyttää tuote, joka ei vastaa vaatimuksia. Sen sijaan Yhdysvalloissa meillä on systemaattinen tällaisten tuotteiden rekisteröinti ja jos menette siellä liittovaltion tason kommunikaatio komission pakeille, niin sieltä voidaan tarkistaa nämä tiedot. Me emme tarvitsisi paljon enempää ja joskus tämä taakka on ainoastaan se, että tarvitaan yksi sähköposti osoite lisää sen osoitteen lisäksi, jonne Yhdysvaltoihin nämä tiedot lähetetään. Ja emme usko, että tämä on suuri taakka. Ja tulemme keskustelemaan ö, tarkemmista säännöistä sen suhteen, milloin tätä rekisteriä käytetään. Kyse ei ole systemaattista rekisteristä siis, vaan ainoastaan silloin, kun on kyse ei mukaisuudesta. Ja sitten vielä yksityiskohtia liittyen tarkistukseen. Tarkistus 29. Tässä on tarkoitettu, että ehdotetaan sitä vapaata ähm, markkinoille saattamista. Tämä viittaus pitää pitää täällä, koska tämän tuotteen täytyy ehkä noudattaa muita säädöksiä, esimerkiksi ympäristösäädöksiä. Ja jos se, mm, ähm, jos se noudattaa näitä säädöksiä, mutta ei äh, jotain muita säädöksiä, niin sitten markkinavalvontaviranomaisten on toimittava. Sitten nämä tuotteet, jotka kuuluvat radiotuotteiden soveltamisalan ovat EMC-direktiivin ulkopuolelle. Tätä me olemme ottaneet mukaan, koska EMC-direktiivi sanoo, että nämä jäävät ulkopuolelle. Ja niin tässä direktiivissä sanotaankin, sitten alhaisen alhaisen jännitedirektiivin kohdalla myös. Me olemme valmiita hyväksymään siis jonkinlaisen horisontaalisen sopimuksen, jota voitaisiin soveltaa muissa asetuksissa niin, että olisi aina tämä sama filosofia. Sitten tarkistukset 32 ja 40. Jos sanotaan, että testaaminen on suoritettava markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä. Se ei ole mukana tässä NLFssä ja tämä johtuu siitä, että meillä on järjestelmä, joka perustuu ähm, vaatimusten mukaisuusilmoituksiin, jotka äh, annetaan vapaaehtoisesti ja markkinavalvontaan. Ja Eurooppa on käytännössä ainoastaan paikka, jossa on niin paljon tuotteita, jotka voidaan päästää markkinoilla ainoastaan tällaisella eh, tuottajan omalla eh, mukaisuusjulistuksella. Tässä tietenkin kun on kyse kieliregiimistä, niin se on se, jota yleensä käytetään jäsenvaltioissamme niin, että jäsenvaltiot voivat pyytää tätä, näitä dokumentteja kansallisilla kielillään. Sitten vielä eräs asia, tarkistus 66. Siinä on kopio kuusi artiklasta ja me ehdotamme, että sitä ei tarvita koska tämä löytyy jo kuusi artiklasta. Meillä on myös ähm, ajatus siitä, että tutkimus- ja kehityslaitteet jätetään ulkopuolelle. Ehdotan, että odotamme keskustelujen päätöstä NLFssä ja teemme saman kuin EMCssä ja muissa vastaavissa direktiiveissä. Tässä meillä on ongelma, koska jos tämä jää ulkopuolelle, niin sen pitäisi olla e, erittäin tarkka, koska jos ne jätetään täysin ulkopuolelle, niin sitten se tarkoittaa, että jokainen jäsenvaltio voi säädellä e, oman mm, tutkimus- ja kehityslaitteistonsa suhteen, koska ne on jätetty täysin ulkopuolelle. Me olemme tietenkin valmiita tekemään kaikkemme, jotta tämä toimielten välinen sopimus sen aikaansaaminen helpottuisi. Me emme usko, että olemme kovinkaan kaukana kannoissamme ja odotamme, että parlamentissa ja neuvostossa pystymme pääsemään nopeaan yhteisymmärrykseen tästä lainsäädännöstä. Kiitoksia oikein paljon tästä mahdollisuudesta. Well, thank you for a, a very wide-ranging and comprehensive reply. Um, Tämä oli hyvin kattava vastaus. Nyt annan puheenvuoron edustaja Vailerille, jos hän haluaisi kommentoida näitä kohtia. Sen jälkeen puhumme aikataulusta ja muista asioista. Ja, den Zeitraum habe ich jetzt gar nicht. Niin, minä en tiedä vielä tästä aikataulusta, mutta kaksi kohtaa tässä pitäisi ottaa esille. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että siitä mitä se taas on tässä toistanut. Minä olen jo aikaisemminkin näistä asioista on tässä ollut puhetta, mutta tässä on muitakin jo varjoesittelijät sanoneet, että me voisimme tämän kaiken tehdä yhdessä. Meillä on kuitenkin vähän erilainen käsitys tästä rekisteröintijärjestelmästä kuin teillä. Ja jos se nyt tässä muodossa esitetään, niin se olisi toisessa muodossa mahdollinen, eli tässä olisi vain uudet fax-numerot. Se, mitä te olette ehdottaneet täällä, on melko jäykkä järjestelmä, ja jos halutaan, miten tätä halutaan yksinkertaistaa, siitä voidaan, voidaan keskustella, mutta se voidaan tehdä sitten, kun kaikki tarkistukset on tehty, niin voimme sitten yhdessä katsoa, millä tavalla me voimme kompromisseja eh, laatia sillä tavalla, että mitään ristiriitoja ei jää tekstiin. Minun mielestäni on hyvin tärkeä tämä rekisteröintijärjestelmä ja minä olen aivan samaa mieltä kuin te siitä, että jos me jätämme lääkkeet, tai siis miten me tässä nyt pääsemme eteenpäin oikealla tavalla. Ja miten me toimimme sillä tavalla, ettei vahingossa sitten porsanreikiä jää toisaalle tekstiin. Komission puheenvuorosta huolimatta minun mielestäni ei ole tarpeen tästä tehdä, pitää kuulemistilaisuutta. Me käsittelemme nyt tarkistuksia sillä tavalla, kun olemme ajatelleet ja vielä keskustelemme komission kanssa ja otamme nämä asiat uudelleen esille. Ehkä tässä eh, voisi hallinto nyt katsoa, että mahdollisuus tällaiseen kokoontumiseen on. Yes. Um, well, we, we're going to have a consideration. Meillä tulee olemaan tarkistusten jätön määräaika on 5. päivä kesäkuuta eh, sekä varoitettu jäsenille. Sitten 8.9. heinäkuuta eh, käsittelemme tätä ennen kesälomaa ja sitten sitten voimme vielä tarkastella tarkistuksia ennen syyskuuta ja äänestämme 17. lokakuuta, joten meillä on paljon aikaa käsitellä näitä tarkistuksia. Se on hyvä ehdotus. Ja te voitte sitten päättää, kuinka paljon keskustelemme neuvoston kanssa siinä vaiheessa, niin että voimme keskustella siitä, miten tämä asia edistyy neuvostossa, koska meillä ei tule olemaan kovinkaan paljon aikaa neuvotteluille äänestyksen jälkeen, mutta tämä on teidän ja varjoesittelyjen päätettävissä. Tämän tapauksessa asiassa on varmaan hyvä puhua on puheenjohtaja valtiolle, joka on hyvin kiinnostunut tästä. Ja he ovat myös kiinnostuneita digitaalisesta taloudesta. Keskustelin heidän kanssa yli vähän aikaa sitten. Sopiiko tämä? Hyvä. Hyvä. No sitten tämä asia päättyy. Meillä on vielä vähän lisäaikaa, jos joku haluaa vielä kommentoida. Edustajalle Grip on täällä Edustaja Le te käsittelette näitä lääkinnällisiä laitteita. Minä nyt tarkistan, että täällä on riittävästi ihmisiä, koska olemme hiukan aikataulusta edellä. Niin, komissio on täällä kyllä No niin, voimme sitten varmaan aloittaa aikaisin niin, että voimme eh, mennä kahvitauolle aikaisemmin. Meillä on sitten kuitenkin koordinaattorin koko siellä myöhemmin. No niin, edustaja Weiler, eh, tämä käy teille. Onko muita asioita ennen kuin menemme eteenpäin? Ei, hyvä. Hyvä. Sitten menemme kahteen lausuntoon, jotka annamme ympäristövaliokunnalle. Ne käsittelevät in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja lääkinnällisiä laitteita. Näinkö se on? Kyllä. Tämä on siis varsin monimutkainen aihe. Meillä on professori Korea de Campos, joka on varjoesittelijänä. Edustaja Parvanova, hän ei tulekaan tänne. Edustaja Ryyli on täällä ja minä kai täällä edustan edustaja Foxia. Katson vain tuonne omalle puolelleni. No, katsotaan mitä minä voin tehdä edustaja Foxin ehdotusten äh, suhteen. Mutta tällä välin kuulemme edustaja Le Grippiä, joka puhuu edustaja Berran puolesta, ja sitten eh, eh, herra Banu ja eh, Rova Le Genier, jotka, joka on yksikön päällikkö komissiosta. Meillä on täällä siis erittäin päteviä ihmisiä keskustelemassa. No niin, annan sitten puheenvuoron edustajalle Gripille. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Meidän esittelijämme, valmistelemme Noora Verra ei päässyt tänään paikalle, koska hänellä oli aikaisempia sovittuja tapaamisia ja hän nyt pyytää anteeksi sitä, ettei hän ole täällä. Ruuva Berra on kuitenkin ehtinyt katsoa näitä tarkistuksia, lukemattomia tarkistuksia, joita on tehty ja hän on pyytänyt minua välittämään seuraavan viestin, jonka mielelläni teille välitän. Esittelijä kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat tehneet työtä tämän tekstin eteen. Ja tästä erinomaista työstä hän haluaa teitä kiittää. Suurin osa tarkistuksista on aivan paikallaan ei pitäisi olla mitenkään paljon vaikeuksia siinä, kun me pyrimme lähentämään näkökantoja toisiinsa ja laatimaan kompromisseja. Rova Berra haluaisi kuitenkin eräitä ehdotuksia täällä kommentoida, joihin tarvitsisi ehkä tehdä jotain muutoksia. Mistä näissä lääkinnälliset laitteet? Kun ajattelemme tätä soveltamisalaa, niin meidän valmistelijalle. Eh, meidän eh, valmistelijamme on, eh, on halunnut tämän kosmeettisen termin täällä tarkentaa. Täällä pitäisi olla sellaisia, puhe sellaista laitteista, joita käytetään ulkoisesti. Ja hän haluaisi, että tämä tällainen sanamuutos tähän tehtäisiin. Mitä tulee määritelmiin, kollega Schwab on tehnyt tarkistuksen, joka on siis numero 101. Täällä puhutaan turvallisuudesta ja se tarkoittaa sitä, että ei ole suurta riskiä olemassa. Rova Berran mielestä olisi hyvin vaikea ottaa tämä näkemys mukaan, koska se ei vaikuta perustellulta. Sitten liite yksi näihin turvallisuusvaatimukseen nähden ja siihen, että kuinka, kuinka tämä turvallisuus voidaan varmistaa. Miten me voimme sitten puhua tässä 102 olevassa tehokkuudesta, mikä on kohdassa 102, koska tällaista käsitettä ei ole aikaisemmin määritelty. Se on hyvin monimutkainen valmistella, laatia, kuten esimerkiksi tehokkuus, jos on pyörätuolista kysymys, miten se mitataan. Sen sijaan valmistelija haluaisi, että puhutaan kliinisestä hyödystä, jos tämä kaikille sopii. Rova Berra myöskin tukee suorituskykyä jota täällä herra Campos on ehdottanut tarkistuksessa viisi. Tämä on tärkeää lääkinnällisten laitteiden eh, kohdalla ja tällä tavalla tekstiä voitaisiin selventää. No sitten toimijoiden vastuu. Rove Berra viittaa eh, Weisgerberin eh, ehdotuksiin 115-118. Tässä pitäisi pysyä eh, niin pitkälle kuin mahdollista uudessa lainsäädäntökehyksessä. On kysymyksessä maahan tuojat ja jakelijat. Jos ei turvallisuusmääräykset eh, muuta määrää, niin tässä on vastuut eh, mietittävä. Eräät tekstin osat voisivat apteekeille esimerkiksi aiheuttaa ongelmia – ja tällä tavalla pyydetään, että komissio ottaa, tarkentaa tekstejä tiettyjen ammattikuntien kohdalla, jos mahdollista. No sitten implanttien kohdalla Rova Berra on sitä mieltä, että täällä on hyvä ottaa pois erät implantit, kuten esimerkiksi hammas, hampaisiin liittyvät asiat. Täällä pitäisi myöskin poistaa tekstistä eräät ortopediset proteesit. Kuten Schwab 124 tarkistuksessa ehdottaa, komission on katsottava kohta kohdalta niitä kohtia, jotka näistä velvoitteiden piiristä voitaisiin poistaa. Implantin kohdalla on niin, että ei pidä olla, ottaa tänne mukaan mm, sellaisia mm, asioita, jotka eivät ole välttämättömiä potilaille, koska tästä tulisi liian suurta hallinnollista taakkaa. Sitten pitkäaikainen 128-129 mm, tarkistukset. Tässäkin pitäisi viitata uuteen lainsäädäntökehykseen, jonka myötä kukin terveysalan ihminen ja kuluttaja saavat tietoa asioista omalla kielellään. No sitten organismit, joille asioista pitää tiedottaa. Tässä on kollega Foxin tarkistus. Valmistelija on komission ehdotuksen takana, jossa notifikaatiot ja seuranta on järjestetty. Hänen mielestään on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot voivat myös kiistää tämän notifikaation ja sitten komission pitää antaa oma näkemyksensä ja keskeyttää tämä notifikaatioprosessi, mikä se osoittautuu tarpeelliseksi. Ja jos joku organismi ei täytä velvoitteitaan, siinä heti ihmisten terveys vaarantuu. Artikla 44, mitä tulee näihin riskisäännöksiin ja yhdenmukaisuuteen sillä sektorilla. Tässä ei ole minkäänlaista vaihtoehtoratkaisua kollega Schwab ehdottaa, että keskitytään kuulemisiin ja valvontaan, mitä näihin eh, organisaatioihin tulee. Komissio on samoilla linjoilla kuin valmistelija, että miten markkinoille tuodaan täysin innovatiivisia laitteita. Tässä on myös muistutettava, että kaikki toimijat tällä alueella joutuvat tekemään, mm, on hyvin, syytä tehdä hyvin rakentavia, hyviä ehdotuksia tälle sektorille. Tämä koskee potilasorganisaatioita ja kaikkia muitakin tahoja, koska järjestelmää on tarkoitus parantaa jatkossa, eikä ole tarkoitus myöskään aiheuttaa minkäänlaisia haittoja kilpailukyvylle. Se, että otetaan tällaisia suosituksia mukaan ja suositusten, suositusten perusteella toimittaisiin asiantuntijoiden suhteen, niin se, että tässä sitten nämä valmistajat ja hyväksytyt orga, organisaatiot parantaisivat näitä menettelyjä Euroopan unionissa – Innovoivat tuotteet ovat sellaisia, että riippumaton tarkastelu olisi ja arviointi niiden kohdalla on tarpeen, kuten esimerkiksi sydämen tahdistimet ja muut. Täällä kuitenkin puhutaan sydänten läpistä ja muista erinäisistä lääkeaineista ja myöskin tällaiset sondilla toimivat eh, sydänimplantaatit. Eli todellakin innovatiivista tuotteista on kysymys. Tällaisten tuotteiden eh, markkinoille tuonti pitäisi olla auktorisoitua asiantuntijaelimen puolelta. Valmistelijamme mukaan tarvitaan yksi asiantuntijataho arvioimaan tätä, jos tuote on tarkoitus saada Euroopan markkinoille. Sitten tämä avoimuus Tässä artikassa 51 on ehdotettu tällaista järjestelmää erilaisten toimenpiteiden suhteen. Täytyy olla avoimuutta niin paljon kuin mahdollista, mutta kuitenkin Äh, kuitenkaan kaikkia tietoja ei voida sellaisenaan julkaista suodattamatta. Täytyy toimia hyvin varovasti ja komission ehdotus on oikean suuntainen. Se antaa mahdollisuuden aina arvioida kutakin tietoa ennen kuin se julkistetaan. Ei suinkaan valmistaja, vaan komissio määttää, päättää niistä tiedoista, jotka ovat äh, julkaistavissa. Muilta osin sitten kaikesta tutkinnasta tehtävä tieto, kerättävä tieto on jaettava jäsenvaltioille. Eettiset komiteat. Roberta toivoo, että ei eh, mennä kovin kauaksi siitä, mitä on aikaisemmassa eh, säädöstössä sovittu. Sitten luokittelu. Täällä on tehty ehdotus e, eräiden tuotteiden ulosjättämisestä, kuten kirurgiset välineet luokassa kolme. Tässä olisi hyvä saada kuitenkin komission näkemys tästä asiasta, jottei ulkopuolelle jää sellaisia asioita, jotka ovat, sellaisia laitteita, jotka ovat liian riskipitoisia. Sitten delegoiduista säädöksistä. Niitäkin on katsottava kohta kohdalta. Eräät tahot haluaisivat tätä limit, rajoittaa ja käyttää normaali menettelyä. Täällä voitaisiin käyttää komitologiamenettelyä ja tehdä sitten tarkennuksia, jos tarvitaan. On hyvä aina hankkia oikeudellinen näkemys tapauskohtaisesti ennakolta. Ja hyvin monen kollegan näkemykset ovat eh, todellakin paikallaan. Täällä on mm, monia näkemyksiä myöskin jälleenkäsittelystä ja ne ovatkin eh, aivan paikallaan. Parvan Novan eh, ehdotukset 108 ja 109, jossa käännyttäisiin asiantuntijaryhmän puoleen, ne ovat hyvän, hyv, hyvän suuntaisia mutta myöskin se, että komissio olisi tässä osallisena olisi hyödyllistä. Ja sitten viimeinen kappale. Tämä koskee näitä in vitro lääkinnällisiä laitteita. Luokka Dn poikkeus in-house tuotteet. Tästä asiasta valmistelijan mielessä voidaan löytää Foxin kanssa kompromissiehdotus. Täällä on hyvin erilaista eh, käytäntöä tässä D-luokassa, ja eikä tässä aina ole, ole sama lopputulos eh, kyseessä. Tähän pitäisi kuitenkin joitakin rajoja sopia, jottei eh, tule voimaan, jos ei valmisteta sellaisia laitteita, joista ei ole minkäänlaista varmuutta. Tässä kuitenkin toivotaan, että tasapaino löytyisi eh, sillä tavalla, että se olisi kansalaisen kannalta paras mahdollinen. Vielä lopuksi valmistelija haluaa kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita, ei pelkästään ehdotuksista, vaan muutenkin, ja hän on aivan luottavainen sen suhteen, että tässä päästään, eh, päästään eh, sopimukseen ja mitä pikimmin tulee pidettäväksi kokous varjoesittelijöiden kanssa ja tietenkin myöskin muut valiokunnan jäsenet saavat tähän osallistua, mikäli he haluavat lisätietoa. Kiitos. Good. Well, thank you very much for standing. Kiitoksia oikein paljon, että ähm, olitte tässä esittelijän sijaisena näin hyvällä tavalla. Nyt varjoesittelijä professori Korea de Campos ensin. naturalmente felicitar e Kiitos, haluaisin onnitella kollega Berraa tästä työstä, jota hän on tehnyt. Ja nämä kaksi ehdotusta olivat oikein hyviä ja äh, hän on tehnyt todella erinomaista työtä näissä äh, luonnoksissa ja nyt tässä vaiheessa sitten pyrimme vielä tätä työtä entisestään parantamaan. Se ei liene vaikeata meille, että pääsisimme harmonisoituun yhdenmukaiseen äh, luonnoksen prosessin loppuvaiheessa. Tässä tarkoituksena on nyt erityisesti täällä IMKO-valiokunnassa vahvistaa arviointi- ja seurantaprosessia, kun kysymys on lääkinnällisistä laitteista Euroopan markkinoilla, jotta voitaisiin lisätä kuluttajien turvallisuutta. Ja tämä, tämän on oltava meidän keskeinen huolenaiheemme. Me tuemme kaikkia niitä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa näiden ilmoitettujen laitosten ähm, mahdollisuuksia toimia ja äh, myöskin kun kysymys on poikkeuksista kriteerien noudattamisen osalta voitaisiin ajatella myöskin sitä, että kaikki suuririskisimmät laitteet erityisesti tulisi ilmoittaa. Tällä tavalla saataisiin paljon tiukempia kliinisiä analyysejä ja myöskin tällä tavalla kliinikkoja klinikoiden tekevät kliiniset testit olisivat varmemmalla pohjalla. Tällä tavalla voitaisiin vahvistaa näiden ilmoitettujen laitosten ähm, roolia suhteessa valmistajien ja näin ne voisivat äh, sitten tehdä vaikkapa tällaisia yllätystarkistuksia. Tarvitaan lisää valvontaa myöskin näihin ilmoittaviin laitoksiin ja tarvitaan parempaa koordinaatiota myöskin eh, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten eh, kesken, jotta päästäisiin selkeään markkinoiden sääntelyyn ja seurantaan. On hyvin tärkeää, että tällaisia yhteisiä tarkastuksia tehdään sillä tavalla, että mukana on enemmän kuin yksi toimivaltainen viranomainen ja jotta tätä kautta saadaan parempaa harmonisointia sisämarkkinoille sen osalta, että myöskin parhaat käytännöt leviät Olemme samaa mieltä tässä äh, esittelen kanssa samaa mieltä. Kaksi keskeistä osa-aluetta ovat myöskin se, että vahvistetaan laatua ja avoimuutta, kun kysymys on kliinisistä tutkimuksista, ja vahvistetaan myöskin äh, seuranta ähm, toimia, kun kysymys on äh, markkinoille tuotavien lääkinnäisten laitteiden taustasta ja historiasta. Tämä on tietysti aivan oma alansa ja liittyy näihin lääkkeisiin kaiken kaikkiaan. Äskettäiset tapahtumat tietysti osoittavat, että äh, jotakin äh, aina äh, ehkä jää tekemättä. Tällaiset niin kuin kaksoissokkotekstit esimerkiksi liittyvät tähän. Niitä on aika vaikea toteuttaa. Sitten tietysti myöskin identifiointiprosessi, tunnistamisprosessi on tärkeä. Sen pitäisi pohjata tällaiseen tietokantaan. Nyt näiden tapausten historiallinen rekisteri on tärkeää, mutta olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että kliinisten tutkimusten rooli markkinoille tuomisessa on ollut tähän mennessä ei sitova. Olen jättänyt tarkistuksen, jotta saataisiin lisää laatua ja avoimuutta tähän tämän yksittäisen tietokannan käyttö ja ammattilaisten mukaanottaminen ja kliinisten ja muiden tahojen mukaan tuleminen on hyvin tärkeää tässä vaiheessa. Tarvitaan uuden tyyppisiä seurantaprosesseja niin, että voimme todella äh, nämä kliiniset tutkimukset todentaa. Huomasimme, että esittelijä on samaa mieltä tästä valvonnasta, mutta hänen ajatuksensa olisi se, että tarvittaisiin ikään kuin tällainen filtteri, suodatin, joka olisi komissio. No me olemme vähän vaativaisempia tältä osin, mutta varmastikin loppupeleissä ei ole mahdollista päästä sopuun. Samanaikaisesti tämä mekanismi, jos yleiselle terveydelle tästä koituu vaaraa, niin meillä on tällainen ennakkovaroitusjärjestelmä riskien osalta, jos kysymys on suurista määristä haavoittuvaisia henkilöitä vaikkapa, ja näiden asioiden osalta on hyvin tärkeää, että meillä on saat käytettävissä oleva historiikki, taustatiedot, niin että ihmiset heti kun he huomaavat, että jotakin kenties on nyt viassa, voivat tehdä tästä ilmoituksen ja tätä kautta tämä aikainen eh, diagnoosi ja seuranta saadaan aikaiseksi. Tarvitaan siis lisää avoimuutta ja sitä, että uusia säännöksiä vertaillaan. Ja Tämä on hyvin tärkeää myöskin sille, että kansalliset terveysjärjestelmät toimivat hyvin. Toivon mukaan tuette minua tässä ja mielelläni keskustelen kanssanne niin, että voimme vahvistaa entisestään komission ehdotusta, jotta potilaiden ja eurooppalaisten alojen, Euroopan tämän alan etu toteutuu. Kiitoksia oikein paljon. Nyt täällä ei ole liberaalista ketään, mutta edustaja Fox on täällä nyt, joten edustaja Ryyli on täällä, mutta edustaja Fox on nyt seurannut tätä tarkkaan jo vuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että olin hiukan myöhässä. Se on vähän vaikeaa, kun pitää olla useammassa valiokunnassa samaan aikaan. Puheenjohtaja sanoi, että aloitimme hiukan aikaisin, joten saan nyt anteeksi. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja esittelijäyhteistyöstä tässä äh, asiassa. Ensin haluaisin puhua tarkistuksia. Äh, tuen niitä, jotka siirtävät delegoid, muuttavat delegoidut säädökset äh, tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi ja kannatan suurinta osaa edustaja Schwabin tekemistä tarkistuksista ja olen erittäin iloinen siitä, että kummatkin, me kummatkin vastustamme tällaisen keskitytyn viraston perustamista. Edustaja Schwab menee pidemmälle ja yrittää parantaa komission ehdotusta keskistämällä tähän NDCTn rooliin. Oma tarkistuksemme osoittavat, että vastustan sitä antaa tälle enemmän voimavaltuuksia e, ilman, että e, siirretään kansallista toimivaltuutta EUlle. Pyytäisin, että e, me pit tarkastelisivat tätä lähestymistapaa vaihtoehtoisena sille komission ehdotukselle. Komission ehdotus aiheuttaa lykkäyksiä ja lisäkustannuksia, eikä se välttämättä tuo mitään lisäturvaa kuluttajille. Meillä on vielä kolme tarkistusta, jotka aiheuttavat minulle huolia. Tarkistus 102 Siinä yritetään säätää laitteiden tehokkuusta EUn tasolla. Lääkinnällisten laitteiden tehokkuus, siitä pitäisi säädellä lähempänä potilasta kansallisella tasolla, koska jäsenvaltioilla on niin erilaiset terveydenhuoltojärjestelmät. Sitten tarkistukset 145 ja 151 Ähm, niissä käsitellään ilmoitettuja laitoksia. Niiden laatu äh, on hyvin erilainen, mutta äh, mielestäni tytäryhtiöiden ei äh, tulisi pyytää ähm, valtuutusta. Minun mielestäni enemmän avoimuutta saataisiin, e, e, lisäavoimuus lisäisi Ähm, varmuutta tällä alalla. Sitten menen näihin in vitro diagnostiikalaitteisiin. Äh, tuen mm, tätä poikkeusta kaikille äh, luokasta A-luokkaan D. Silloin kun kaupallisia äh, vaihtoehtoja ei ole, erityisesti kun on harvinaista sairauksista kyse, niin tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia kansallisten viranomaisten pitäisi pystyä luomaan riittäviä mekanismeja, jotta voitaisiin varmistaa tällaiset in-house-laitteet. Komission vaikutusten arviointielin huomasi, että tästä puuttuu taloudellisia ja muita arviointia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Fox ja sitten edustaja Pietikäinen, joka on myöskin tehnyt tarkistuksia. Olkaa hyvä. First of all, uh, I have a general... Kiitoksia. Minulla on aivan yleinen tähän sisältöön liittyvä lähestymistapa, tai siis kommentti tähän esittelijän lähestymistapaan. Mitä minä nyt haluaisin ottaa esiin? Tämä on tällainen melko pieni asia, jos katsotaan tätä soveltamisalaa, se on pieni asia, mutta inhimillisesti katsoen se on iso asia. Nyt puhun e, e, e, elinten korvaamisimplanteista, kuten esimerkiksi lonkkanivelistä. On kysymys kahden osan vaihtamisesta ja jos toinen osa hajoaa ja sitten mennään lääkäriin tai sairaalaan, jo, jolla on sitten uusi osa toiselta valmistajalta, niin silloin käy niin, että molemmat ähm, äh, osat pitää vaihtaa, koska nämä eri valmistajan implantit eivät sovi keskenään yhteen. Voitte kuvitella, että tästä tulee suurta kärsimystä ja vanhojen ihmisten kohdalla se parantumisprosessit heikkenevät. Te tiedätte, miten laturien kanssa oli. Se oli, oli hyvin vaikea teollisuuden päästä sopimukseen siitä, minkälaisia spesifikaatioita käytetään, niin voitte kuvitella tällaisissa kehollisissa implanteissa, minkälaisia vaikeuksia siihen liittyy. Siksi olen tehnyt muutamia tarkistuksia. Kun me puhumme lääkinnällisistä laitteista, joita nämäkin ovat, niin parlamentin mielestäni pitäisi ottaa tähän kantaa. Pitäisi puuttua standardisointiin ja päästä sopuun siitä, että tulevilla potilailla olisi tällaisia standardoituja implantteja käytössä ja siksi minä pyydän ymmärrystä ja tukea tarkistuksellinen. I suspect that maybe some from an engineering... No niin, eh, insinöörin eh, niin näkökulmasta tässä voisi olla jotain vaikeuksia siinä, että pidetään tällainen kulunut yksi osa paikoillaan ja ostetaan uusi osa, toinen osa insinöörin näkökulmasta tässä on ongelmia, mutta kyllähän teknologian etenee ja materiaalit paranevat. Meillä on ihmisiä, jotka ovat, pitän, joilla on ollut tällainen lonkka, keinonivel, Äh, jo pitkään ja äh, joilla tämä täytyy jo äh, vaihtaa. Ihmiset myös elävät pidempään ja meillä ei ollut kokemusta tällaisesta mm, tilanteesta, että nämä nivelet täytyy vaihtaa. No niin, onko muita puheenvuoroja? Muuten annan puheenvuoron komissiolle. Members, uh, we are learning a lot today. Kiitos Olemme oppineet tänään paljon aamulla. Olemme ENVI-valiokunnassa ja tämän jälkeen menemme vielä työllisyysvaliokuntaan. Olemme vakuuttuneita siitä, kuinka eh, moninaisia eh, kysymyksiä täällä käsitellään. Siis todella opimme paljon tässä prosessissa. Yksi asia on selvää. Me kaikki haluamme löytää ratkaisun siihen, kuinka vahvistaa näitä auktorisointiprosesseja, kun kysymys on turvallisuudesta, koska tavoitteena loppujen lopuksi tietysti on mahdollisimman paras turvallisuus eurooppalaisille potilaille. Ja tässä komissio on jo todennut tässä aamulla ja kerron myöskin teille, että äh, aiomme tarkastella näitä teknisiä näkemyksiä, kuinka turvallisuustaso voidaan parantaa ilman, että se vaikuttaa millä lailla tähän ehdotuksen tasapainoisuuteen, koska filosofiahan ei tässä ollut tällainen e, markkinoita tai ennakko hyväksyntämarkkinoille. Ajateltiin, että tähän ei liity mitään lisäarvoa, mutta kun nyt sitten ollaan tarkasteltu sitä, kuinka voitaisiin ilmoitettujen laitosten kriteereitä vahvistaa ja seurata niitä, niin tämä on se suunta, johon varmasti voimme mennä mekin. Ja tämä varmasti olisi ehdotuksen hengen mukaista ja myöskin sen mukaista, mitä äskettäisistä tilanteista olemme oppineet, kun kysymys on lääkinnäisten laitteiden turvallisuudesta. Useat tarkistukset tulivat esille, niitä rovan Berea valiokunta ovat jättäneet, ja ne ovat osaltaan hyviä, menevät hyvään suuntaan. Esimerkiksi tarkistukset näistä kliinisistä tutkimuksista, näin saadaan lisätietoa kliinisistä tutkimuksista. Tietysti meistä on hyvin tärkeää asettaa kaikki tämä sama linja kliinisten tutkimusten kanssa ja miettiä tietysti myöskin näitä löytämuksellisuuskysymyksiä. Itse asiassa tämä tulikin jo tässä esille. Varmasti voimme pyrkiä parantamaan myöskin EUDA-MEDA-toimintaa se on yksi tarkistuksista. Ja tietysti tässä on sitten mutkikampiakin kysymyksiä. Tässä tuli juuri näissä keskusteluissa tämä esimerkki esille. Nämä tällaiset asiantuntijaryhmät, alakohtaiset sellaiset tässä jotkut tarkistukset ovat menneet tähän suuntaan ja nyt pitäisi löytää hyvä tasapaino tähän asiaan. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, in vitro-ehdotus myöskin itse asiassa Rovan verran sijainen ei sitä nyt tässä ottanut esille, mutta kuitenkin haluaisin ottaa sen ensin kysymys luokasta D. Ja tässä me näemme sen ansion, kun kysymys on tästä poikkeuksesta ja tämä ansio liittyy tämän ehdotuksen tarkasteluun. Siis tämä varmasti kertoo teille hiukan siitä, mitä mieltä komissio näistä tarkistuksista. Haluamme kiittää siitä, että olette tätä asiaa näin nopeasti käsitelleet. Tämä on todella prioriteettikysymys meille. Tämä on ensimmäisellä käsittelykaudella. Olette itse puhuneet täällä Euroopassa potilasturvallisuudesta ja sama myöskin tämän alan kilpailukyvystä myöskin lisäarvosta Euroopan unionille ja uskon, että tämän kaikkien etujen mukaista ja varmasti pyrimme yhdessä vielä tätä asiaa rakentavalla tavalla ja tarkistuksia muovattaessa äh, käsittelemään, jotta sitten tässä päästään hyvään lopputulokseen. No, Kiitoksia. Edustajalle Gripin täytyi lähteä, joten Ehkä minä sitten vain päätän tämän keskustelun. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota kovasti ja myös kaikkia muita osallistujia. Ja sitten vielä tästä aikataulusta. Ja tietenkin ympäristövaliokunnan aikataulu on tässä määräävä, joten kompromissitarkistuksia tarkastelemme 17. kesäkuuta ja sitten äänestämme valiokunnassa 18. kesäkuuta. Äänestys ympäristövaliokunnassa on 7. heinäkuuta ymmärtääkseni. En tiedä, onko komissiolla muuta tietoa, mutta hyvä. Joten edustaja Beera varmasti tapaa varjoesittelijöitä, jotta tämä asia menisi eteenpäin. No niin, hyvät naiset ja herrat tähän päättyy tämän päiväinen kokouksemme. Oli alun perin keskusteltava myös palveludirektiivistä, mutta edustaja Koratsa Bilt ei ollut ei voinut tulla tänne sitä varten, joten nyt ehdotan, että keskeytän valiokunnan kokouksen kello 5.15 asti. Sitten meillä on koordinaattorien kokous, joten valiokunnan kokous päättyy tähän. Ja valiokunta tapaa sitten jälleen huomen aamulla ja siellä meillä on mielipiteen vaihtoa jäsen Eli Kruusin kanssa digitaalista sisällöistä ja palveluista. Joten odotan teitä ö, siiheksi tänne. Sitten kello 10 äänestämme tärkeistä ehdotuksista. Puhumme myöhemmin ö, tupakkadirektiivistä Mm, ja yhteistä eurooppalaista kauppalaista ja iltapäivällä vielä monesta muustakin asiasta, äh, joten äh, haluaisin vielä nettiyleisölle kertoa, että meillä on uusi äh, tällainen tiedotuslehtinen, joka jäsenillä on jo sähköposteissaan, mutta jos haluatte tämän, niin voitte mennä nettisivuille. Me lähetämme sähköpostitse teille tällaisen äh, tiedotuslehtisen, jossa on sitten linkkejä niin, että voitte saada kaiken mahdollisen taustatiedon. Nyt istunto keskeytyy ja koordinaattorin kokous on kello 5.15. Ja tapaamme jälleen huomenna. Kiitoksia.